Il presidente. Buongiorno. Buongiorno. Hyvää päivää. Istunto on avattu ja aluksi ilmoitamme tulokset. Tämä koskee neljännettä tarkastus, er, tarkistuserää, öö, yhteinen yhteinen esitys EUn yhteensovitettu toimet COVID-19-pandemian ja sen seurauksen torjumiseksi. Tulokset näkyvät ruudeilla. 53 tarkistus hylätty. 54 tarkistus hylätty. Tarkistus 76 hylätty kappale 43 ensimmäinen osa hyväksytty, kappale 43 toinen osa hyväksytty, tarkistus 48 hyväksytty, tarkistus 77 hylätty, 24 tarkistus hyväksytty, kappale 45 hyväksytty. Tarkistus 18 hylätty Tarkistus 17 hylätty. Tarkistus 25 hyväksytty. Tarkistus 8 hyväksytty. Tarkistus 9 hyväksytty. Tarkistus 78 hylätty. Kappale 51 ensimmäinen osa hyväksytty. Kappale 51 toinen osa hyväksytty kappale 51 kolmas osa hyväksytty. Tarkistus 30 hyväksytty. Tarkistus 1 hylätty. Kappale 52 ensimmäinen osa hyväksytty. Kappale 52 toinen osa hyväksytty. 52 kolmas osa hyväksytty. 52 neljäs osa hyväksytty. 53 ensimmäinen osa hyväksytty. 53 toinen osa hyväksytty. 55 ensimmäinen osa hyväksytty. 55 toinen osa hyväksytty. Tarkistus 22 hyväksytty johdanto-osan kappale B hyväksytty. Tarkistus 31 hylätty. Nyt siirrymme ensimmäiselle äänestyskierrokselle. Käsittelemme seuraavia asiakirjoja. Erityistoimenpiteet poikkeuksellisen joustavuuden tarjoamiseksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttöön erityistoimenpiteiden käyttäjän ottaminen COVID-19-kriisin torjumiseksi, erityistoimenpiteet COVID-19-epidemian vaikutusten lieventämiseksi kalastus- ja vesiviljelyalalla ja viimeisenä lääkinnälliset laitteet äänestykset toimitetaan samalla tavoin kuin eilen. Nyt olemme ihan asiantuntijoita tässä menettelyssä. Ensimmäinen äänestyskierros alkaa nyt kello 9 ja päättyy kello 10. Äänestys on alkanut ja äänestää voi kello 10 asti. Tulokset eh, ilmoitetaan kello 12.30. Kaikki äänestykset pidetään nimenhuutoäänestyksinä ja jäsenet voivat tarkistaa äänestys äänestyksensä ja äänestystuloksensa asiakirjasta, joka julkaistaan eh, täysistunnon verkkosivuilla. Ja seuraava Äh, istunto on kello 12.30, jolloin ilmoitetaan tämän äänestyskierroksen tulokset. Kiitoksia. Il presidente. Ciao Merkel. Buongiorno. Buongiorno. Hyvää päivää kaikille. Tervetuloa takaisin. Istunto jatkuu. Ensimmäisen äänestyskierroksen tulokset ovat seuraavat. Äänestykset tarkistuksista. 092, no, 22, tarkistus 1 hylätty tarkistus, yksi hylätty, tarkistus kaksi hylätty, tarkistus kolme hylätty. c 9004 22, tarkistus kolme hylätty, tarkistus kaksi hyväksytty, tarkistus neljä hylätty, tarkistus yksi hyväksytty sitten 009322 vesiviljely, tarkistus 1 hylätty, tarkistus 9 hyväksytty, tarkistus 2 hylätty tarkistus 10 hyväksytty, tarkistus 11 hyväksytty, tarkistus 3 hylätty, tarkistus 12 hyväksytty, tarkistus 13 hyväksytty, tarkistus 14 hyväksytty, tarkistus 4 hylätty, tarkistus 15 hyväksytty, tarkistus 5 hyväksytty, tarkistus 6 hyväksytty, tarkistus 7 hyväksytty, tarkistus 8 hyväksytty, tarkistus 16 hylätty tarkistus 00, 009822020 lääkinnälliset laitteet, tarkistus 1 hyväksytty, tarkistus 2 hyväksytty, tarkistus 3 hyväksytty, tarkistus 4 D hyväksytty. Ja tässä olivat äänestystulokset. Nyt siirrymme päivän toiseen äänestyskierrokseen. Meillä on loppuäänestykset seuraavista asioista. Lisätalousarvioissa äh, numero yksi, lisätalousarvioesitys numero kaksi, joustovälineen varojen käyttöönotto vuonna 2020. Joust varantovälineen varojen käyttöönotto vuonna 2020. Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2020. Erityistoimenpiteet poikkeuksellisen joustavuuden tarjoamiseksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käytössä. Erityiset toimenpiteiden käyttöönottaminen COVID-19-kriisin torjumiseksi ja erityis toimenpiteet liittyen kalastukseen ja ähm, vesiviljelyalaan lääkinnälliset laitteet ja lopuksi sitten Euroopan parlamentin äh, päätöslauselma äh, COVID-19 ja sen seurauksista. Ja tämä äh, äänestyskierros alkaa kello 12.30 ja päättyy kello 13.30. Äänestys alkaa ja tulokset ilmoitetaan kello 16. Kiitoksia. Bene. Hyvä, Marko. Questi emendamenti qua. Hyvä. Oota. Test, test, test, test. 1, 1, 2. Voilà, test 1. OK, t'as bon son.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 Il presidente. Grazie, buonasera. Hyvää iltapäivää. Buonasera, la seduta è ripresa. Hyvää iltapäivää. Istunto jatkuu. Olen vastaanottanut neuvoston kannan ensimmäiseen käsittelyyn, mitä, joka koskee maahanmuuttotilastoja ja ympäristösuojelua. Ja e, e, meriliikennettä koske, koskevat e, elektroninen tieto sekä velvoitteet, jotka koskevat vähimmäislepoaikoja sekä viime, lopulliset asiakirjat näistä. Ja asetusluonnos, joka liittyy myöskin liikenne, tieliikennesektoriin, ole myöskin vastaanottanut myöskin maantieliikenteen kuljettajia koskevan ehdotuksen asetusluonnoksen sekä ja nämä seuraavan kokouksen pöytäkirjassa julkistetaan nämä otsakot ja parlamentilla on kolme kuukauden määräaika esittää kantansa. Eli tämä, nämä, äh, tämä määräaika alkaa huomenna 18. huhtikuuta. Ja nyt toisen äänestyskierroksen tulokset. Lopulliset äänestykset. Lisätalousarvioesitys numero yksi ääniä 693, ääniä puolesta 599, ääniä vastaan 20, tyhjää 77. Näin ollen hyväksytty. Sitten lopullinen äänestys lisätalousarvioesityksestä 2 696 ääntä annettu, 691 puolesta vastaan, 4 tyhjää, 1 hyväksytty. Seuraavaksi lopullinen äänestys. Joustovälineen varojen käyttöönotto vuonna 2020 696 ääntä annettu. Puolesta 603, vastaan 18, tyhjää 75 hyväksytty. Lopullinen äänestys joustovälineiden eh, varojen käyttöönotto vuonna 2020 695 ääntä annettu, puolesta 665 vastaan 10, tyhjää 20 hyväksytty. Lopullinen äänestys Ennakoimattomiin menoihin varatun liikkumavaran käyttöönotto vuonna 2020. Ääniä annettu 696 ääniä puolesta, 690 vastaan, 4 tyhjää, 2 hyväksytty. Lopullinen äänestys, joka koskee erityistoimenpiteitä poikkeuksellisen joustavuuden tarjoamiseksi Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttöön. Ääni äänetty 696, puolesta 689, vastaan 6, tyhjää 1. lopullinen äänestys, joka koskee erityistoimenpiteiden käyttöönottamista COVID-19 kriisin torjumiseksi. 696 ääntä annettu, 686 puolesta, vastaan 7 tyhjää 3 hyväksytty. Lopullinen äänestys erityistoimista COVID-19-epidemian vaikutuksen lieventämiseksi kalastus- ja vesiviljelyalalla. Ääniä annettu 696 puolesta, 671 vastaan 10, tyhjää 15 hyväksytty. Lopullinen äänestys, lääkinnälliset laitteet, ääni äänetty 696, 693 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Ehdotus on hyväksytty. Lopullinen äänestys, yhteinen päätöslauselma, esitys, EUn yhteensovitettu suoritetut toimet COVID-19-pandemian ja sen seurausten torjumiseksi. Ääniä annettu 694 puolesta, 395 vastaan, 171 tyhjää, 128. Hyväksytty päätöslauselma eh, EUn yhteen sovitetuista toimista on näin ollen tullut hyväksytyksi. Ja ilmoitus. Lopullinen lisätarvioesityksen eh, allekirjoitus työjärjestyksen mukaiseksi. Minä allekirjoitan kaksi asiakirjaa yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa myöskin joustovälineen käyttöönotosta, lisäksi joustovälineen käyttöönotosta vuonna 2020 ja nämä eh, asiakirjat ilmoitetaan tämän istunnon pöytäkirjassa, joten nyt allekirjoitamme nämä asiakirjat. Merci, grazie. Il processo verbale delle sedute del 16 tämän 16. Eh, ja 17. huhtikuuta pöytäkirjat hyväksytään seuraavassa istunnossa. Mikäli ei ole vastalauseita, voimme siirtyä seuraavaan eh, vaiheeseen, eli ne Eh, eh, siirrytään eteenpäin. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat täällä osallistuneet tähän istuntoon ja olleet kärsivällisiä ja niitä, jotka ovat käyttäneet uusia työtapoja, jotka mahdollistavat sen, että parlamentti pysyy avoinna ja toimii. Olemme jo tottuneet tähän työtapaan. Eh, me totumme nyt etätyöhön. Se on mielestäni hyvin tärkeää jotta saadaan aikaan tuloksia ja jotta osallistutaan. Osallistuminen työhön on ollut erittäin laajaa ja haluaisin rohkaista teitä kaikkia jatkamaan aktiivista toimintaa tässä hätätilanteessa. Vain muutama päivä sitten suuri kirjailija kuoli ja päätän hänen sanoihinsa haluaisin sanoa seuraavaa. Hän sanoi, että on mahdollista elää myöskin eh, vaikeiden aikojen yli. Eh, ja se pulveda on, on te kirjoittanut kauniita teoksia.